Good afternoon. Eh. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän yhteiseen IMKON ja TRANin kokoukseen. Tervetuloa siis molempien valiokuntien jäsenille kokoukseemme. Ja kuten sanoin, niin meillä on sekä IMKO ja TRAN käsittelemässä säännön 55 työjärjestyksestä mukaisesti. Ja me sitten jokaiselle yhteiskokoukselle tulevaisuudessa laadimme oman esityslistaluonnoksensa ja kokoukset järjestetään yhteispuheenjohtajuuden muodostelmassa. Eli molemmat täällä olemme paikalla molemmista valiokunnista. Minä annankin tässä nyt sitten toisen puheenjohtajan myös esittää muutaman sanan alkuun ja sitten jatkamme eteenpäin. No. Kiitokset, hyvää päivää, hyvää iltapäivää kaikille. Kuten äsken saimme kuulla puheenjohtajan suulla, kyse on IMCO-TRAM yhteiskokouksesta – IMKO-valiokunta pyysi meitä osallistumaan artikla 55 puitteissa tähän kokoukseen. Kyse on siis kahden valiokunnan yhteisestä työstä, yhteisestä kokouksesta. Ja me keskitymme tähän asiakirjaan. Tämän yhteiskokouksen puitteissa tämä aihe on jonkun verran poikkeuksellinen. Me olemme jo käyneet keskustelua tästä aiemmin ja pyytäneet komissioltakin tähän selvitystä. Tämä on ollut hieman erikoislaatuinen toimintamalli, mutta ei tästä enää tämän pidempää. Ehdotankin, että puheenjohtaja, joka on myöskin osallistunut mietinnön laadintaa IMKO-valiokunnan puolesta. Antaisin hänelle nyt lyhyesti puheenvuoron. Mm, ik ga nu het woord nemen dus als rapport. Kiitos. No minä jatkan nyt sitten esittelijänä. Ja aina esittelijänä tapanani niin on puhua omaa äidinkieltäni, eli nyt hollantia puhun. Ja parlamentissa ollaan aika lailla huolestuneita siitä tavasta, jolla parlamentti tätä, komissio tätä hoitaa. Kuuluuko tulkkaus? No kiitos. No niin. Kyllä tämä siis kuuluu, mutta toistan vielä kertaalleen. Parlamentissa me olemme huolestuneita siitä, millä tavalla komissio asiaa on käsitellyt – neuvostossa on, neuvostosta on kuulunut erilaisia viestejä siitä, millä mielellä tähän on suhtauduttu. Komissio ei ole kuitenkaan aikonut vetää ehdotustaan pois, vaan on esittänyt sellaista foorumia, jolla jäsenvaltiot voivat esittää kantansa asiaan. Tosin kaikki on päätetty jo ennen kuin parlamentti pääsi mukaan tähän työhön ja me kuitenkin olemme yhteispäätösmenettelyssä ja lainsäätäjiä tässä mukana. Ja siksi toivoisinkin komissiota lisää tietoa tähän asiaan. Voisitteko te myös selventää tätä neuvoston esittämää arvostelua ja mikä sitten parlamentin rooli puolestaan työssä onkaan. Meidäthän on jätetty tässä nyt syrjäraiteille. Uskon myös, että täytyisi muutamia yksityiskohtia tarkastella tarkemmin. Suurempiin asiakokonaisuuksiin tuskin nyt puututaan Ja toisaalta voitaisiinko sitten myös esittää vaikutusten arviointi. Sekin olisi mielestäni tarpeellista lainsäädännön parantamiseksi. Minä tahtoisin myös kuulla, onko komissiossa ollut sellainen ajatus myös esillä, että tämä ehdotus vedettäisiin pois ja vaikutusten arvioinnin siivittämänä tehtäisiin uusi ehdotus. Minä kyllä ymmärrän, että yhtenäistetty teknisten sääntöjen järjestelmä turvatarkastuslaitteille ilmailun alalla varmasti vaikuttaa yksi, yhtenäismarkkinoihin tietenkin. Ja tähän asiaan kannattaa puuttua meidän tasollamme ainoastaan siinä tapauksessa, että se tuo jotakin lisäarvoa. Jäsenvaltiot ovat tätä pohdiskelleet ja miettineet, olemmeko me nyt oikealla tiellä. Myös korostaisin sitä, että olemme tässä valmistelleet asiaa, millä tavalla asiaa kannattaisi nyt harmonisoida Euroopan ilmail, liiton työhön tehtävää meidän toimemme siis tehtävämme ja toimemme tietysti pohjautuvat. Ja minä tässä puhun siis esittelijänomaisuudessa tällä kertaa ja sitten myös Tranin esittelijälle antaisin puheenvuoron hetkinen, missä se nimi onkaan de Grandes, olkaa hyvä. Hän esittää myöskin yhteisesittelijänä omat kommenttinsa ja valiokunnan kommentit. Hyvät äh, naiset herrat, suuret kiitokset puheenjohtaja. Tämä äh, vaikuttaa hyvältä ajatukselta. Tämä voimme käsitellä asiaa yhteisessä kokouksen äh, muodossa ja myöskin tehdä työtä, äh, jos mahdollista, yhdessä. Koska nimittäin aikaisemmat tapahtuvat aivan uskomattomia. aika on haaskattu, äh, epävarmuus vallitsee ja ehkä kielteisin asia, mitä ylipäätään ilmailuturvallisuuden osalla voi tapahtua, on nyt tapahtunut. Eurooppalainen sertifiointijärjestelmä turva, turvallisuus, lentoturvallisuusalalla on ollut poliittisesti tärkeä aihe. Se on ollut myöskin vaikea aihe. On mietitty aikaisempia tapahtumia ja, ja myöskin esimerkiksi turvallisuus laitteiston toimintaan liittyvät päätökset ovat olleet ongelma. Olemme käsitelleet asiaa parlamentista, toisaalta taas toimivaltuudet on annettu jäsenvaltioille. Ketkä ovat lopulta vastuussa ilmailun turvatarkastuskysymyksistä ja turvallisuudesta? On totta, että vapauksia on annettu, mutta se on toisaalta taas surullinen asia, koska kyse on turvallisuudesta. Kaiken kaikkiaan yhtälö on vaikea Neuvosto esitteli asian syyskuussa ja Euroopan parlamenttia ei missään yhteydessä kuultu tässä asiassa. Tämä on suorastaan loukkauksenomainen tilanne. Euroopan parlamentti jätettiin syrjään. Meidän kuitenkin pitäisi olla mukana neuvotteluissa ja keskusteluissa jatkuvasti. Niitä käytiin ainoastaan jäsenmaiden välillä. Se, että Euroopan parlamenttia edes informoitu asiasta, on uskomatonta ja, ja tällaista ei voida hyväksyä. Siksi haluaisinkin kysyä Euroopan siviiliilmailukonferenssin edustajalta ja turvallisuusedustajalta, minkälaisia tietoja on ollut saatavissa ja olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että saimme näitä tarpeellisia tietoja kysyisinkin nyt samaa asiaa äh, komissiolta. Nyt me puhumme periaatteellisista kysymyksistä ja näyttää, äh, että äh, kyse on täysin perusteettomista tilanteista. Mielestäni jäsenmaiden oma hyväinen toiminta näinkin tärkeissä kysymyksissä on tuomittavaa. Esimerkiksi jäsenmaat ovat todenneet, että Euroopan siviiliilmailukonferenssi toimivaltuudet asetettaisiin vaakalaudalle tämän esityksen myötä. Kyse on kuitenkin 300 18 asetuksen määräyksistä viitekehys on aika sekava, etenkin turvallisuuden osalta. Nämä ovat ainoastaan esimerkkejä siitä, miten neuvosto on toiminut ja millä tavoin se on oikeuttanut tilanteen, jossa ei ole päästy puusta pitkänä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä esittelijänä, että tämä esitys sinänsä tuo lisäarvoa jäsenmaille ja, ja turvallisuustilanteelle ylipäätään. On tarkoitus saada aikaiseksi selkeät tavoitteet, jotka äh, lopulta toimivat äh, tuhansien ja tuhansien Euroopan unionissa matkustavien henkilöiden eduksi. Olemme kuulleet eh, kriittisiä kommentteja TRAN-valiokunnan puheenjohtajan eh, suuntaan esitettynä ja, ja myöskin yhdysvaltalaisia kohtaan esitetty kritiikkiä. Joten eh, summa summarum minun mielestäni on nyt oleellisinta keskittyä tärkeisiin kysymyksiin. Nyt pyydänkin neuvostolta sitä, ettei neuvotteluihin enää laitettaisi kapulo, neuvottelussa laitettaisi kapuloita rattaisiin ja saataisiin myöskin selvitys siitä, miksi näin on toimittu. Myöskin komissiolta peräänkuulutan äh, järkiperoista äh, toimintaa ja, ja selvitystä, äh, joka tämä ehdotuksen taustalla on vaikuttaisi nimittäin siltä, että esimerkiksi määritelmien osalta ehdotus ei täytä vaatimuksia. Komission on nyt annettava vastaus siihen, mitä se oikein haluaa. Onko kyse pelkästään keskustelukerhosta, jossa kaksi valiokuntaa kokoontuu käsittelemään asiaa, vai onko kuitenkin loppujen lopuksi sentään tarkoitus antaa vastaukset kysymyksiin? Toinen vaihtoehto on se, että komissio vetää kokonaan pois ehdotuksensa. Ennakkotapauksia on olemassa. On ennenkin toimittu sillä tavoin. Eli esityksiä voidaan vetää takaisin ja lähteä liikkeelle puhtolta pöydältä. Eli välittömästi ehdotuksen poisvetämisen jälkeen tuodaan tarkasteltavaksi uusi ehdotus – On totta, että kun kädet ovat sidotut, ei pystytä etenemään. Nyt olisi syytä tarkastella tilannetta, mietittävä sitä, millä tavoin saadaan aikaiseksi nopea päätös neuvostossa, jotta ehdotus voitaisiin vetää pois ja jotta valiokuntamme pystyisivät hedelmäiseen yhteistyöhön jatkossa. Ei enempää tässä kaikki, mitä halusin tuoda esiin. Ennen kuin annan puheenvuoro toiselle puheenjohtajalle, esittäisin pari kommenttia liittyen esittelijöiden puheenvuoroihin. Tähän liittyy selkeä muoto, ongelma, jota herra Grandes Pascalkin tässä esitteli. Tällä hetkellä olemme aivan ennalta näkemättömässä tilanteessa – Molempien valiokuntien esittelijät työstävät tekstejä, jotka on annettu työstettäväksi, ja toisaalta taas komission antama teksti on ongelmallinen. Uskoakseni tähän pitää nyt saada lisäselvityksiä. Toinen huomio liittyy tiettyyn kiireellisyyteen. Euroopan unioni toimii äh, kuitenkin asetusten puitteissa äh, nimenomaan tämä turvallisuuskysymysten äh, osalta. Ja esimerkiksi keskustelu, jota on käyty Yhdysvalloissa laptopista ja niiden käytöstä, on myöskin täällä otettava käsittelyyn on voitu huomata, että kokonaisvaltainen sopimus Yhdysvaltojen kanssa voi joutua vaakalaudalle nimenomaan turvallisuuskysymysten vuoksi. Meidän on toimittava johdonmukaisesti turvallisuusasioissa, jotta me vaaranna sopimuksia, joita on laadittu Yhdysvaltain ja muiden maiden kanssa. Ja tämä koskee esimerkiksi tiettyjen laitteiden käyttöä ja, ja muita turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Joten nyt palautan puheenvuoron teille, arvoisa puheenjohtaja. Meillä on paljon kysymyksiä. Komissiolle valmiita yhteyttä, johon sen antaa nyt puheenvuoron komission edustajalle, jotta saadaan ensimmäisiä vastauksia Puheenvuoron se nyt antaa rouva Annabella Kagolle. Olkaa hyvä. Olette tuolla päin. Ja koska meillä on nyt vain vähän aikaa, niin voisitteko yrittää pitäytyä kymmenessä minuutissa. Kiitos. So commission, please. Komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Ensinnäkin kiitos mahdollisuudesta olla täällä tänään tässä yhteisessä kokouksessa ja kiitos kutsusta Tran ja Imko valiokunnilta. Ja, ja kiitos esittelijöille Annelin Van Bossöit ja Luis de Grandes Pascual. Olen kirjannut tarkkaan kysymykset, jotka on esille ja pohdin sitä, että käsittelen sisältökysymyksiä vai äh, tilanne ja muita kysymyksiä. No aloitan sisältökysymyksistä ja muistuttaisin, mikä on ehdotuksen tavoite. No osittain tätä on korostettu jo, sen teki esittelijä Luis de Grandes Pascual. Ja ehdotuksen tavoite, ja yritän nyt puhutaan rakenteellisesti tavoite on se, että varmistetaan siviilimailun vapaa liikkuvuus ja näiden ilmailun turvalaitteiden vapaa liikkuvuus ja pitää edistää EU-relevanttien teollisuuksien kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja siten, että harmonisoidaan turvallisuuden tasoa eurooppalaisilla lentokentillä. Sitten yksi asia, ehdotus 2008 yhteisistä säännöistä siviiliilmailualan turvallisuudessa. Siinä puhutaan näistä teknisistä eritelmistä ja suoritusvaatimuksista tämän tyyppisille varusteille, joita käytetään EU-lentokentällä, joten normit on olemassa ja sitten nämä suoritusvaatimukset ovat olemassa, mutta lainsäädäntö ei ole täydennetty, kuten sanottiin aikaisemmin. Sinne ei liity laillisesti sitovaa vaatimusten mukaisuusvaatimusjärjestelmää EU-tasolla. Ei ole siis yhtään ajosertifikaattia, joka varmistaisi sen, että vaaditut normit todellisuudessa täyttyvät kaikilla eurooppalaisen lentokentillä. Joten sitten ehdotuksen avainehdotukset ensinnäkin laisesti sitova EU-sertifikaattijärjestelmä pitäisi perustaa, tai sääntöjä tällaisille varusteille, jotka halutaan saattaa käytettäviksi EU-ssa noudattaen keskinäisen tunnustamisen periaatteita jäsenvaltioiden välillä, jota ei ole olemassa tällä hetkellä. Toiseksi se, käytettäisiin yhteistä metodologiaa ja yhteistä metodia varusteiden sertifioinnille. Sitä ei ole olemassa tällä hetkellä aidosti sitovalla tavalla kolmanneksi jäsenvaltioille jäsenelimille annetaan vaivaisuudet hyväksyä imeluturvallisuuslaitteet niillä vaatimuksilla, jotka on nostettu EU-oikeuden mukaan ja antamalla tänne sertifikaatti Ja viimeinen kohta tässä, valmistajien velvollisuus kunniastavat markkinoille näitä varusteita ja laitteita. Ja sen mukana pitää sitten tulla vaatimusten mukaisuustodistus, joka osoittaa, että se on EU-tyyppi hyväksytty. No alussahan tätä kysyi esittelijä. Ehdottu järjestelmä perustuu ECAKiin, siviiliilmailukonferenssiin ja sen yhteisen arviointiprosessiin ja siinä sen jäsenvaltiot juuri pyrkivät arvioimaan näiden laitteiden vaatimusten mukaisuutta olemassa olevien suoritusvaatimusten kanssa EU-tasolla. Tässä on siis yhteinen testausmetodologia järjestelmä, jolla voidaan hyväksyä nämä testauslaitteet, jotka, josta sitten tuli julkinen luettelo, mutta se ei, ei, se ei ole laillisesti sitovaa, joten ehdotus yhdistelee tätä järjestelmää akkreditointimenettelyn kanssa sille, että olisi näitä arviointielimiä eli laboratorioita, jotka suorittavat näitä arviointeja. Ja tällä hetkellä, tiivistäkseni, ei ole mitään laillista velvollisuutta valmistajilla noudattaa ekakin yhteistä arviointiprosessia. Sertifiointimetodit jäsenvaltioissa poikkeavat toisistaan. Laitte, joka on sertifioitu yhdessä maassa, saa, no siihen kuuluu vain taku, että se on saatavilla tuossa maassa laitteen valmistajan pitää käydä läpi monia sertifiointimenettelyjä, jos he haluavat asettaa laitteensa monille markkinoille, moniin maihin, joten tämän, tämän, halutaan oikeastaan myötä, eli että tämä ekakin järjestelmä olisi laillisesti sitova ja tämän lisäksi olisi EU-merkintä, yksi EU-sertifikaatti. Hyvin tärkeä asia, joka on tullut esille parissa, on se, että tuomarallisesti sitovan luonteen tähän. Se tarkoittaa sitä, että kaikki hankinnat, kaikki julkiset tarjouskilpailut relevanteista laitteista lentokentillä vaatisivat EU-tyyppihyväksynnältä. Näin ei ole tällä hetkellä. Tällä hetkellä on eroja jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee siihen, mitä ne vaativat tarjouskilpailujen varten, kun tällaisia laitteita hankitaan, joten tässä on tärkeä turvallisuuselementti kansainvälinen yhteys sitten, jota on korostettu. No, esittelijät ja puheenjohtaja korostivat sitä, niin tämä on osa kansainvälistä keskustelua turvallisuudesta ja viesti on positiivinen, eli että jäsenvaltiot tulevat yhteen parantaakseen matkustajien turvallisuutta. Tämä on hyvin tärkeää tietysti, kun ajatellaan meillä on vaikka keskustelua Yhdysvaltain kanssa, että tulee henkilökohtaisiin sähköisiin laitteisiin muun muassa yleisesti ottaen tämä arvokas väline, jolla rakennetaan luottamusta kansainvälisten kumppanien kanssa. He voidaan vakuuttaa siitä, että käytetään korkeaa resursseja, joilla pyritään löytämään räjähdeaineita matkalaukuissa, Sitten mitä tulee todellisuuteen, no tietysti meillä on vahvaa tukea alan edustajilta, he sanovat, että EKAKin järjestelmä, joka liittyy tähän yhteisen arviointimetodologiaan, toimii hyvin. Se on parantunut huomattavasti, toimii hyvin, mutta ei ole yhtä ainoa EU-sertifikaattia, mikä vaikuttaa heihin, kun he yrittävät asettaa laitteitaan kansainvälisille markkinoille EU:ssa ja kilpaillessaan Yhdysvaltain kanssa. Tämän sanoi äskettäin eurooppalaisen turvallisuusjärjestön edustaja joka on tärkein turvallisuusalan toimija. Myös Ajata ja Euroopan liikennelogistiikka palvelujen järjestö otti tähän kantaa. He korostivat sitä, miten tärkeitä tällaiset yhdet, tai miten tärkeä tällainen yhden sertifikaatijärjestelmä olisi EU-tasolla ja miten tärkeää on esimerkiksi rahdin monitorointi. Itse asiassa lentoyhtiöt ovat ne, jotka hankkivat laitteita tarvitaan rahtien tarkastuksia varten niiden tulee suorittaa tarkastukset itse rahdin osalta myös kolmansissa maissa. Ja se, että kansallisesti tunnustetaan käytetyt laitteet, on tässä tärkeässä asemassa heille, sillä muuten heidän olisi pakko ehkä käydä läpi, valvoa, tai siis käydä uudelleen läpi rahti, kun se siirtyy maahan, kuten Yhdysvaltoihin, tai kun he ostavat muita, tai he ostavat muita laitteita. He ovat tämän meille kertoneet, että myös kansainvälinen lentokenttäneuvosto ja IKA on tästä huomauttanut sitten nykytilanne, eli kirjasin tarkkaan, mitä huolenaiheita on liittyen tähän muotoon ja menettelyyn. Ja toimin, kerron tästä nyt faktapohjaisesti nämä ehdotukset, jotka hyväksyttiin syyskuussa. Esiteltiin ensimmäisenä neuvoston aviaryhmälle äh, äh, marraskuussa yhden kerran. Mutta nyt se ei ollut missään neuvoston johtaisin esityslistalla. Täytyy myöntää, että tämä asia huolimatta siitä, että se on niin tärkeää, on jäänyt horrokseen, täytyy sanoa. Ja ajattelimme, että tämä ehdotus ei saanut lämmintä vastaanottoa jäsenvaltioiden edustajien parissa, kuten on korostettu. Joten meillä kesti jonkin aikaa päästä takaisin olemme yrittää ymmärtää, miksi näin oli. Ei ole ollut tähän asti puheenjohtajavaltiota, joka olisi halunnut viedä ehdotusta eteenpäin. Joten vuoropuhelua ei ole ollut neuvoston instansseissa näistä tästä ehdotuksesta tässä on käynyt niin, että komissio, DigiHome pääosasto, sitä on pyydetty esittelemään ehdotusta EKAKille, eli Euroopan siviiliilmailukonferenssille. Ja CEPin hallinnointiryhmän asiantuntijoille on pyydetty esittelemään ja pääj- varapääjohtaja tämän ehdotuksen siviiliilmailujärjestöjen johtajille heitä tällainen kaksivuotinen kokousväli ja saavat kutsun kolme viikkoa sitten, että esittelisivät sidosryhmille näitä turvallisuuskysymyksiä, jossa kaikki nämä kansalliset elimet olivat edustettuna. Valmistajan edustajat olivat myös mukana ja asiantuntijat jäsenvaltiosta. Eli tämä siis on nykytilanne olemme tarkastelleet tilannetta niissä jäsenvaltioissa, joissa huolet ovat suurimmat, ja tämä on ihan normaalia tämän tavalla omasta menettelyä, että olemme menettelyssä neljään tai viiteen jäsenvaltioon kahdenvälisesti ja yritämme ymmärtää, mitkä heidän huolensa ovat. Ja kuten mainittua aikaisemmin, heimaiset nämä huolenaiheensa oli kyse sitten todellista huolenaiheesta tai oli kyse sitten argumenteista. No, tämä on tärkeä ymmärtää. Yksi huolista, kuten mainittu aikaisemmin, oli se käsitys siitä, että komissio ehdotti uutta järjestelmää, joka olisi päällekkäinen ekakin kanssa. Siihenhän ollaan hyvin tyytyväisiä tämän viiden nämä, nämä viisi kriittistä jäsenvaltiota sitten jäsenvaltiot eh, vaikuttivat tukevan ekakin roolia EUn sertifiointijärjestelmässä toiseksi. Suuri, tai siis ai ei just hyvin huolestuneita tai perusteellisestikin, mutta tämä on helppo selventää. Se, että jäsenvaltiot eivät soveltaisi tykempiä toimenpiteitä asetus 300 ja 2008. Näin ei ole millään tapaa. Tällainen ehdotus ei voisi vaikuttaa tähän ase- elämäntun asetukseen. Ja näin ollen jäsenvaltioiden mahdollisuus hyväksyä tiukempia piteitä. Sökeiden puute syntyy kahdesta asiasta ensinnäkin. tosiasia, ettei ollut mitään selvä suojelausketta, eli että sen vaikuttamatta, että tai niin edelleen. Eli sitä ei pidetty tarpeellisena juridisesti, mutta se on tärkeä. Mutta sitä ei sitten ollut toiseksi, kuten mainittua. Edustaja Pascal de Grandes teki näin, eli artiklan 4 on olemassa artikla 4 sanoo, että jäsenvaltiot eivät saa aiheuttaa lisävaatimuksia suhteessa sertifioituihin laitteisiin. Nämä lisävaatimukset eivät ole sama asia kuin tiukemmat toimet tässä tarkoitetaan sertifiointimenettelyä itsessään, eikä näitä vaatimus. Mitä? Toivottavasti pikapuoliin voitte päättää puheenvuoronne, kun muutkin haluavat vielä sanoa jotain. Eli keskustelut jos lainsäädännön käyttäjän kanssa pitäisi päättää, että onko tällainen säännös tarpeen ylipäänsä vai ei. Sitten on artikla 10, joka liittyy siihen, että ekakin ja se nyt ehdotettiin, mikä ei ollut kuitenkaan näin. Tähän pitäisi puuttua sitten, oli huolia liittyen tarpeeseen perustaa tai nimittää toimivaltainen viranomainen. Ja sitten mitä tulee tähän turhaan taakkalisävaatimuksiin. Ne sitten puhuttiin siitä, että ehdotus oli siis markkinavetoinen ja että siinä, katso, siinä ei ottaisi huomioon näitä turvallisuusaspekteja. No, Nykytilanne on se, että komissio yrittää nyt ottaa yhteyttä muihin lainsäädännön käyttäjiin ja kokoustaa näiden valiokuntien kollegoiden kanssa. Tämä on sitten hyvä vaihtoehto. Yritämme nyt myös ojentaa kätemme neuvoston ja Viron puheenjohtajavaltion suuntaan, että päästään eteenpäin tässä asiakokonaisuudessa. Haluamme erityisesti, että Euroopan parlamentti varmistaa, että tässä saadaan tasapainon ehdotus ja että se edustaa kaikkien intressejä. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Niin kuten tavanomaisesti tehdään, kun ehdotus esitellään ensimmäistä kertaa, varsinkin kahden valiokunnan välillä, niin annamme varjoesittelijöille ja muille molempien valiokuntien jäsenille myös mahdollisuuden kysyä komissiota ja kommentoina. Ensiksi Carlos jo hetkinen, eikö hänellä olekaan kysyttävää? No sitten Grappini, olkaapa hyvä. Olkaapa hyvä, kiitos. Hyvät puheenjohtajat, ensiksi tahtoisin muutaman sanan sanoa tietysti komission täytyy saada tietää myös, mitä varjoesittelijät ovat mieltä tästä asiasta, koska ei voida kuulla pelkästään esittelijäitä, vaan täytyy kuulla vähän laajempaakin kantaa tähän asiaan. Ja toivon komissiota vastauksia. Minä tosiaan toimin Tranin puolesta varjoesittelijänä mutta puhun tietysti tässä myös Inkon, puo, Imkon puolesta ja Imkon varjoesittelijä minun puolueestani ei ole nyt täällä paikalla ja siksi esitän kannan meidän molempien puolesta. Ensiksikin kiinnittäisin huomiota tähän asiayhteyteen ja erityisesti siihen, että 28. päivä huhtikuuta 2014 komissio hyväksyi tällaisen turvallisuus strategian. Ja parlamentti on tosiaan tukenut sitä, että me tarvitsemme tällaista turvallisuusunionia. Eli täytyy myös tietysti miettiä sitä, tarvitsemmeko me tällaista asetusta vai emme. Ja jos ajatellemme nyt sitten komission toiminta- ja tiedonvälityskeinoja. Me olemme ajautuneet kaiken johdosta nyt tällaiseen ristiriitaiseen tilanteeseen. Myös Rikeen äsken esittämä ajatus oli oikein oikea siitä, miten meidän pitäisi pystyä parantamaan komission tekemää ehdotusta. Erityisesti nyt, kun olemme saaneet kuulla nämä selitykset itse sisällöstä ja ongelman ytimestä ja myös jäsenvaltioiden kannoista. Minun mielestäni olisi kyllä nyt liian suurta ajan hukkaa jäädä tässä nyt odottelemaan sitä, että komissio omas, omis, oman ähm, koneistonsa saa käytiin ja tekee tästä uuden ehdotuksen niin ihan tyystin. Me voimme korjata tätä ehdotusta tosiaankin. Ja TRAN ja IMKO-valiokunnan pitää tietysti painostaa myös siihen suuntaan, että parlamentti voi enemmän osallistua tähän työhön. Joka tapauksessa menneet menneinä ja nyt meidän täytyy vain ryhtyä töihin. Turvallisuus totta kai on tärkeää kaikkien näkökulmasta. Ja jos ajattelemme näitä turvalaitteita, niin kyllähän vaikka kuinka paljon rahaa uhrataan näiden hankkimiseen ja yritykset tässä nettoavat. Ja meidän täytyy saada tässä, tähän järkevät tehokkaat ja yhtenäiset järjestelmät. Meillä pitäisi olla Euroopan unionissa yhtenäinen lupamenettely näille turvatarkastuslaitteille. Minä tässä juuri äsken kuuntelin myös komissiota ja, ku, ja kuulin jäsenvaltioiden eriäviä näkökulmia tässä myöskin. Mutta jos tähän nyt kuitenkin uhrataan 14 miljardia euroa suuren piirtein, nämä arviot ovat turvatarkastuslaitteisiin ohjatusta budjetista, niin kyllä tässä kannattaisi nyt jonkunlaista tyyppihyväksyntä ja yhtenäisyyttä harjoittaa varsinkin jos katson artiklaa 30 ja sen ensimmäistä kohtaa. Siinä on tehty ehdotus, että turvatarkastuslaitteet ovat ekakin luvan, myön, lu, saavat lu, kaikki luvan tietyn arviointiprosessin jälkeen ja sitten nämä laitteet asetetaan lentokentille. Ja jos on kyse siirtymäajasta, niin sitä e, siirtymäajan aikaa ennen asetetut, asennetut laitteet voivat vielä olla käytössä siirtymäkauden ajan ja siihen asti, kunnes saadaan uudet laitteet käyttöön. Mutta tässä voi tietysti syntyä sitten aikamoisia eri, eroja ja se vaatii jäsenvaltioiden välillä, jos ajattelemme siirtymäaikaa, joka olisi vaikkapa kolme vuotta, ja sitten tuota vanhaa laitteistoa saisi käyttää niin kauan, kunnes niiden takuu menee umpeen, niin tässähän saattaa syntyä kyllä melkoisen pirstaleiset markkinat, ei yhtenäisyyttä alkuunkaan. Ja siitä syystä mm, viittaisinkin artiklaan kahdeksan myös sen ensimmäiseen, toiseen kohtaan. Tämä liittyy myös artiklaan 21 itse asiassa, kun tuottajan on pakko äh, tällä tällainen tyyppihyväksyntätodistus hankkia turvatarkastuslaitteille. No, kaikki kansalaisethan jatkuvasti ramppaa menoissa turvatarkastuslaitteissa, emmekä me edes voi olla varmoja siitä, suojaavatko meitä yhtään mitkään säteiden lievennyslaitteet ja niin poispäin, vaikka kuinka paljon säteitä meihin sitten oikein ohjautuukaan kun noiden laitteiden väli, kautta kuljemme. Eli komission ehdotuksessa on paljon parannettavaa, se on toki totta. Ja, ja totta kai sitten neuvostossa isot valtiot varmaan vetämät ovaa linjaansa ja pienillä valtioilla ei sitten ole niin paljon voimavaroja tällään turvatarkastuslaiteen uudistukseen ohjata. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy jonkunlainen yhteinen sisämarkkinalupa lupa saada aikaiseksi turvatarkastuslaitteille, jotta me voimme taata kansalaisillemme sellaiset laitteet, jotka eivät vaaranna heidän terveyttään esimerkiksi. Ja näin sitten saamme myös lentokentille paljon selkeämmän turvatilanteen yleisesti. Kiitos. Kiitokset, Rova Grappini. Annan niin, tehän puhuitte myöskin toisen kollegan puolesta, joten nyt seuraavaksi puheenvuoro menee Rova Fosterille. Sitä, olkaa hyvä. Very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, varustelijamme on Peter Van Dalen, hän ei ole paikalla, mutta olen täällä esittelinä. Tämä, nyt on kulunut paljon New Yorkin terroriskuista ja tämän osa-alue, jossa työskentelee läheisesti muiden kanssa. Mä halusin vain sanoa, että turvallisuus ja ilmailuturvallisuus ovat ekakin avainosaamisaluetta. Eka Euroopan siviiliilmailukonferenssi perustettiin yli kuusi vuotta sitten ja se kattaa 44 valtiota. Se on Bonafide järjestö joka tekee läheistä yhteistyötä kansainvälisen siviiliilmailujärjestön kanssa. Ja se tehnyt loistavaa työtä, ja se on ollut heidän työnsä. Mitä tulee myös lentoturvallisuuden nyt kaikki viitokset siihen, mitä noudatamme, tulevat siitä, mikä on nimeltään ECAC DOC 30. Kun minä olin tekemässä asetusta kaikki vuosi sitten, niin sit, no, sitä pitää nyt noudattaa, joten tämä toiminut komission ehdotukseen ensinnäkin. Se rikkoo toissijaisuuspöytäkirjoja, protokolo numero 2 ja artiklan 6 mukaan No siis on niin, että tämä oli jäsenvaltion vastuu kysymys. Komissio EU, no heitä varmasti kiinnostaa tämä asia. Mutta jos nyt katsoo muutama asia komissiosituksessa, siinä ei tunnusteta sitä, mitä ovat tehneet, mitä tulee joustonnetta vaaditaan esimerkiksi sille, että olisi tiukempia toimia. Jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat tätä sillä he kohtavat korkeampia uhkia, mitä tulee terrorismiin, Lisäksi arviointiprosessi kissa tarjoa vähemmän muodollisen pohjan, kun tarkastellaan globaalien normien perustamista ja tekevät yhteistyötä Australian, Kanadan, USAan, Israelin kanssa. Eli valtavasti tiedusteluoperaatioita, jotka on meneillään ja tietysti myös kyse on tiedosta, jota vaaditaan keskenämme. Jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön näitä toimia, kun niin on tarpeen. Minusta komission ehdotus, no sen riskinä on, että luottamuksia tietoja joutuu ja sitten tämä lisää byrokratiaa ja kuluja. Tämä on täysin turhaa ja ehdottaisin itse, että pysyvä asiantila jatkuisi. En nyt sano, että jotain ei tapahtuisi tulevaisuudessa, mutta täytyy sanoa, että minä olen käsitellyt turvallisuuskysymyksiä kaiken aikaa. mutta En ole sanonut sähköpostia tai puhelua tai keneltäkään turvallisuuslaite alalta No tapaan heitä hyvin usein, jossa olisi puhuttu siitä, että nykytila olisi ongelmallinen ja se, miten EKA käsittelee tätä. Ja se voi ei ole tukea. Sen takia komissio edustaja sanoi, että no, että ajatellaan, että milloin neuvosto käsittelee tätä. Ja tässä on monia muitakin syitä ja niistä voidaan puhua sitten joskus toista, mutta tästä syystä tämä pitäisi vetää takaisin. Jos Komission toivotakin tulosuudessa sanoisi, että tulee ongelmaa, että on kyse EU-merkinnästä vai mistä. eka. kyllä jatkaisi testausta, sillä komissio tekisi sitä, joten ei ole mitään vaatimusta viedä tätä mihinkään suuntaan. Ei tässä nyt olisi kyse asetuksesta, vaan ehkä direktiivistä. Se olisi se, mitä ehdottaisin, että tarkasteltaisiin sitä, sillä jäsenvaltioiden pitää saada joustoa. Ja parlamentti tarvitsee sitä myös, joten siinäpä kaikki. Sen takia minusta oli hyvin tärkeää, että tämä kuuleminen saatiin, joten kiitoksia kovasti sen järjestämisestä, mutta se mitä nyt kun toistaiseksi komissiota, no, se tarvitaan paljon muokkausta ja protestoivat liikaa. Tuen heitä valtavasti monella osa alueella ja, mutta tässä valitettavasti en todellakaan. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitokset. Sitten kuulemme Hösminovaa Olkaa hyvä, hän on Alden varjoesittelijä. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Kiitokset äh, puheenjohtajat Eurostatin viimeisten tilastojen mukaan vuodelta 2015 äh, lentomatkustia Euroopassa oli äh, noin 218 miljoonaa. Heidän joukossaan kulkee eh, paljon henkilöitä, eh, joiden eh, johdosta tarvitaan erityisturvatoimia. Euroopan komission ehdotus perustuu siihen, että standardeita yhdistettäisiin ja erilaiset turvalaitteet lentokentillä harmonisoitiin. Nämä ongelmat ylittämällä päästäisiin tilanteeseen, jossa koko Euroopassa käytettäisiin samat vaatimukset täyttäviä laitteistoa. Tällä tulee kuitenkin olemaan kustannuksia ja, ja myöskin mahdollisia kilpailuongelmia eurooppalaisten valmistajien piirissä. Kysyisinkin Euroopan komissiolta kahta seikkaa. Euroopan äh, <clears throat> talous- ja sosiaalikomitean äh, mukaan äh, tilanne olisi tehokkaampi, jollei tällaista viranomaista luotaisi. Ja toisekseen kysyisin myöskin subsidiariteettiperiaatteen tilannetta tässä tilanteessa, jossa kyse on kuitenkin kansallisen jäsenvaltion toimivaltuuksiin kuuluvasta kysymyksistä. Voiko Euroopan komissio antaa konkreettisemman vastauksen odoteltaessa vielä neuvoston eh, kantaa ja, ja päätöstä eh, ilmailun alalla käytettävien turvalaitteistojen osalta? No Kiitos muita varjoesittelijöitä ei täällä näytä olevan eikä kukaan muukaan taida haluta nyt esittää puheenvuoroa, joten antaisin puheenvuoron takaisin komissiolle komissio voisi nyt vastata mahdollisimman lyhyessä ajassa esitettyihin kysymyksiin. Olkaapa hyvä. Oui, merci beaucoup. Kiitos. Kiitokset kysymyksistä artiklasta 30 ja siitä, miten sitten vaikutusten arviointia pitäisi toteuttaa. Aika pitkä aika jäsenvaltioille sitten täytyy jättää. Ja sitten nämä ehdotukset, jotka on esitetty, olemme ne kirjanneet ylös ja todella sitten mietitään komissiossa, miten voitaisiin parantaa tuota artiklan 30 kohtaa kaksi, kuten täällä toivottiin. Ja sitten turvallisuudesta. Tämä on esitetty artiklassa 9 ja 17 tässä ehdotuksessa kun on kyse turvallisuusriskeistä, joita nämä laitteet aiheuttavat, esimerkiksi säteily ja sen sellainen niin ne on kyllä komission arvioinnissa mukana. Komissio ottaa kyllä tällaiset vielä vahvemmin todella mukaan, kun on kyse turvallisuudesta varsinkin ja erityisesti terveyteen liittyvistä asioista. Ja sitten EKAK sai myös kommentteja osakseen. Me tuemme sitä, että EKAKin järjestelmä olisi oikein vahva. Me suhtaudumme siihen hyvin myönteisesti. Se toimii oman mandaattinsa sisällä, eli se, siellä on kehitelty yhteistä mittausmenettelyä. Ja kuten johdantopuheenvuorossani sanoin, niin sen työ ei ole kuitenkaan laillisesti sitovaa. Eli kyse on sellaisistakin laitteista, jotka eivät ole ekakissa menneet läpi, ja ne, mutta ne ovat kuitenkin sitten päätyneet unionin lentokentille. Ja tämä on sitten myös tullut ekakin tietoon, eli ekakin päätökset eivät ole lai oikeudellisesti sitovia. Eli tällaisia muitakin laitteita voi lentokentille päätyä. Ja sitten muista 300 2008 asetukseen viittaisin. Eli tässä ei puututa jäsenvaltioiden oikeuteen sen kummemmin. Eli minä sanoisin, että jos selkeyttä tarvitaan, niin kyllä se sitten täytyy päätyä tähän uudelleen muotoiltuun esitykseen, koska selkeyttä tosiaan kaivataan. Ja sitten jos ajattelen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, ja yhtä viranomaista, yhtä eurooppalaista viranomaista. Tämä on ollut yksi niistä vaihtoehdoista, joita vaikutusten arvioinnissa esitettiin. Se kuitenkin hylättiin, kun ajateltiin, että se ei vastaa resursseja, eikä välttämättä myöskään ole sen linjan mukainen, mitä komissio, komissio on ajatellut uusista virastoista ylipäätään. Näin tätä asiaa arvioitiin kyllä ja mietittiin tätä vaihtoehtoa myös, mutta vaihtoehto hylättiin. Toisaalta sitten EKAK tekee mainiota työtä ja se on myös ollut paras kustannusten ja resurssien kannalta. Näin sitä sitten käytetään kaiken sen lisäksi, mitä EKAK itsessään jo tuottaa nykyiselläänkin. Eli näin luulen vastanneeni kysymyksiin. Jos vielä kysyttävää on, niin voin kirjallisesti kysymyksiin vielä uudelleen vastata. Ja olemme käytettävissä totta kai parlamenttia ja molempia valiokuntia auttaaksemme asian työstämisessä eteenpäin. Kiitokset. Kiitän tästä komissio tästä välittämästänne tiedosta Minulla ei ole sen enempää sanottavaa, mutta, mutta Tran esittelijä haluaa vielä vähän jatkaa. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä esittelijä, toverini. Monta vuottahan tosiaan on tehty yksi yhteispäätösmenettelyssä jo työtä ja täytyy tosiaan edetä neuvotteluissa aivan oikealla rytmillä. Ei jos neuvosto sitten hylkää tällaisen ehdotuksen. Mutta aikaa ei tietysti saa tällä lailla vain tuhulata, mutta näin usein sitten käy. Ja monta kertaa meidän on täytynyt sitten palata askelia taaksepäin. Ja minä totta kai, kuten Grappinikin jo ehti sanoa, että me teemme työtä komission kanssa voihan tässä tietysti olla myös hyödyttämästä työstä kyse, koska varmaankin komissio on ryhtynyt nyt omaan työhönsä poliittisiinkin toimin ja komissio eh, on välittänyt tämän neuvostoon ja neuvostossa tämä on käsitelty vain kerran ja ne kerran neuvosto on tästä sanonut omat sanonsa. Komissio on nyt kirjoinut ylös kaikki vaikeudet, mitä on havaittu jäsenvaltioissakin. Ne saattavat tietysti olla oikein legitiimejäkin, varsinkin kun ajattelen se, mitä tässä äsken Foster sanoi. Ja koe jo myös tietysti on tehnyt työtä asian eteen. Kyse on totta kai turvallisuuskysymyksistä, jotka kuuluvat kansalliseen toimivallan piiriin, eikä siinä sitten ole tarkoitus sitä sen enempää muuttaa, mutta me kuitenkin puhumme tällaisesta lisätoimivallasta nyt kun ajattelemme turvallisuustilanteen muuttumista ihan maailmanlaajuisestikin. Ja Juncker on Brysselin iskujen jälkeen 26. maaliskuusta sanonut, että me tarvitsemme tällaista turvallisuusliittoa myös torjuaksemme terrorismia ja luodaksemme tällaisen turva-alueen myös. Eli komission puheenjohtaja on näin sanonut ja siitä tämä kysymykset sitten ovat kummunneet. No tämä voidaan ratkoa seuraavin tavoin. Ensiksi komissio voi esitellä ehdotuksen sen pohjalta, mitä neuvosto on mielipiteenään esittynyt. Esittää jotain vähän läpi menevää, jonkunlaisen muistion, lisää, täydennysasiakirjan ja niin poispäin tässä on kuitenkin aika lailla monia virheitä tehty, eli komission oma ehdotus ei millä tai millään tavalla näin voi mennä eteenpäin. Tämä nyt on vain nykytilanne. Ja minä toivon, että tässä nyt toimitaan sitten kuitenkin kunnioituksen piirissä. Jos komissio ei hyväksy neuvoston ehdotuksia, niin ei neuvosto sitten voi antaa tälle myönteistä vihreää valoa. Ja täytyy muistaa, mikä kuitenkin kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan subsidiariteettiperiaatteen pohjalta myös. Mutta täytyy miettiä sitten, onko se tässä tapauksessa niin, varsinkin kun ajattelemme, minkälaisia muutoksia nyt on tapahtunut maailmanlaajuisestikin. Ja minä uskon, että komission ajatus on sinänsä oikea. Komissio myöntää, että tässä nyt on vaikeuksia ja sitten myös parlamentti osallistuu tähän keskusteluun. Mutta kaikkien mielipiteitä tietysti täytyy kunnioittaa. Komissio ei mielestäni vastannut minun kysymykseen, siis aikooko komissio vetää tämän ehdotuksen pois. Minä toivoisin, että komissio vielä myös vastaa kysymyksiin, jotka äsken jäivät vastaamatta. Kiitokset. Minä tahtoisin uudelleen antaa puheenvuoron myös toiselle puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Kiitokset. Haluaisin äsken kuulun perusteella johtopäätöksemäisesti todeta sen, että näyttäisi, että että perustaltaan varmastikin on olemassa halukkuutta löytää ratkaisu, yhteinen ratkaisu, mutta ongelma piilee siinä, että Euroopan komissio ehdotus on nyt neuvostorattaissa. Nyt kuitenkin kaksi valiokuntaa yksissä tuumi on tuonut esiin seuraavat vaihtoehdot. Joko ehdotuksesta pidetään kiinni tai sitten neuvoston toiminnan kautta siirretään koko asian käsittely yhteispäätösmenettelyn piiriin. Olen samoilla linjoilla äh, ahdistuneiden esittelijöiden kanssa siitä, että jollakin tavoin asia on nyt äh, pysähtynyt, sen käsittely on äh, juuttunut ja ilman muuta esitetyt varaukset subsidiaattiperiaatteen osalta, esimerkiksi Iso-Britannian osalta tulleet kommentit äh, monimutkaistavat tilannetta. Mutta onko ylipäätään mahdollista saada aikaiseksi ratkaisu, jossa äh, neuvosto päätyy yhteispäätösmenettelyyn käyttöönottoon? Nyt on kuitenkin oltava selvä käsitys siitä, mitä tehdään ja miten edetään. Mitä komissio aikoo äh, tämä asia eh, eh, osalta tehdä? Olin ymmärtävinäni, että komissio vielä mietti asian edistämistä. Joka tapauksessa Euroopan parlamentin toiminnan on perustuttava järkiperäisiin viitekehyksiin, jotta ylipäätään pystyisimme saamaan aikaiseksi järkevän ratkaisun. Made... Niin olen samaa mieltä kuin puheen, toinen puheenjohtaja. Tahtoisin myös ilmoittaa, kertoa tästä myös mm, nykytilanteesta myös kaikille muille. Ja esittelijät varmasti yhdessä miettivät, minkälaisiin askelin lähdemme tästä eteenpäin ja kaikille muille asianosaisille seuraavista askelista välitetään tietoa. Tähän päättäisin kiitokset komissiolle siitä, että saavuitte tänne tietoa meille tästä välittämään sihteeristöt, molemmista, molempien valiokuntien sihteeristöt varmasti sitten myös koordinoivat tulevia askelia. Kiitokset IMKON ja TRANin jäsenille asian käsittelystä. Ja nyt sitten jatkammekin IMKO-kokousta. Hyvää iltapäivää muille.